afterwards. Well, hello everyone. Okay, hyvää iltaa kaikille. Tästä on nyt sitten jo tullut tapa meille järjestää kokouksia Strasburgissa. Enpä nyt kysy, mitä mieltä tästä olette, mutta näin nyt kuitenkin on ja mukava nähdä teitä. Jos esityslista sopii kaikille tällaisena, niin hyväksytään se. Hyvä, kiitoksia. 6. joulukuuta Eli äh, San Nikola päivänä, Pyhän Nikolauksen päivänä torstaina meillä ei äh, ole kokousta, vaikka alun perin piti olla. Siis puhun nyt 6. Äh, joulukuuta iltapäivästä. 20. marraskuuta keskustelu WHO on johtajan kanssa oikeudesta terveyteen Kyse on tuolloin ihmisoikeusviikosta ja sen yhteydessä järjestettävästä tapaamisesta. Ihmisoikeusviikko järjestetään ihmisoikeuksien yleisö, ihmisoikeusjulistuksen 70 äh, vuotisjuhlaisuuksien puitteissa. WHO on johtaja tulee puhumaan meille ja myös pikku äh, on paikalla tänä iltana kello viidestä kuuteen iltapäivällä ja todella rohke- rohkaisisin teitä osallistumaan näin. Voidaan osoittaa, että ympäristövaliokunta on avoin tekemään yhteistyötä tärkeiden toimielinten, kuten vaikka WHO on kanssa ja oikeusterveyteen on äärimmäisen tärkeä asia meille joten no, tämä tilaisuus varmasti kiinnostaa teitä. Lyhyt keskustelu, tunti viidestä kuuteen ja tuon jälkeen sitten kokteen vastaanotto kello 18 eteenpäin. Tässä kokouksessa meillä on tulkkaus 20 kielellä ja kokous lähetetään suoratoistona internetissä. Tämä on jo hoidettu, joten nyt voimme varmasti sitten käynnistää äänestykset. Näin tehdään. Ensimmäinen äänestys Euroopan sosiaalirahasto plus. Tarkistus 88 puolesta. Anteeksi, eihän siitä tullutkaan toimittaa äänestystä. No tämä, tämä nyt ei alkanut kovin hyvin. Pahoittelut. 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 90 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 92 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty.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 tyhjää, hylätty. 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 109 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 110 puolesta vastaan, Niin, 109 hyväksyttiin, eli 110 siitä ei tule äänestää. Kuitenkin Giseke, teitäkin tässä kyllä tuettiin. 111 puolesta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 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 ja 132 puolesta vastaan. Raukeavatko ne?

134 äänestys on alkanut. EPP, hyvä, kiitoksia. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty, mutta tiukoillehan tuo meni. Niin, kun täällä kaikki kädet eivät nousseet. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 143 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 144 puolesta. Vastaan. Tyhjää. EPP, kannatatteko te? Hyväksytty. 145 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 146 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 147 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty 148 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 148 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 149 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 161 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 172 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 175 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 177 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 176 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 100, tarkistetaan 176. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 180 puolesta vastaan tarkistetaan. 180 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 180 puheenjohtaja korjaa 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 194 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 194 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 205 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 207 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 208 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 209 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Luulen, että hyväksyttiin, mutta Haluan tarkistaa. Äänestys on päättynyt ja hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voidaan tarkistaa, jos haluatte. 28 äänestys on alkanut. kädet eivät nyt oikein nousseet. Katselin tuota Gerbrandia tuossa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Niin, liberaalien kädet eivät ehkä nousseet, mutta te näytitte vähän sitten toista linjaa, en tiedä. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 30 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 31 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 49 puolesta vastaan tyhjää ylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 53. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 57 ja 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 4 puolesta vastaan vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 63 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty seitsemän, sano tulkki, 72 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 73 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 77 ei, 78 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä äänestys alkaa. Päättynyt. Hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 79 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 81 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 82 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 83 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 8 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kiitos oikein paljon. The next. Seuraava. No mikä se nyt on? 120. Okay, very well. Now we vote on... Seuraavaksi vastusehdotus liittyen Invest EU-ohjelman perustamiseen. Kuulostaa edustaja Beletin heiniltä. Oletteko valmiit? Selvä. Loistavaa, jos on kompromissiin päästy. Tarkoitus 58 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 tarkoitus puolesta vastaan tyhjää. Sosiaaliset vastustavat. Tarkistetaan. En ole varma, mikä on lopputulos. 67 äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 84, äänestys alkaa. And it's closed. Päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. Selvä pyy. Edustaja Eichhout, hyvä, että olette paikalla. Voitte äänestää oman tarkistuksenne puolesta. Se oli ratkaiseva ääni. Sitten eteenpäin. Tarkistus 97 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 99 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan. Tarkistetaan 105. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Juuri ja juuri, koska tasatulos tuli. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 111. Kumpi se oli? 111. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 12 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120. No siihen suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta, joka on teille kirjattu äänestysluettelon, jollei äänestämme yhdessä suullisen tarkistuksen kerran. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää Mitäs Gue nyt on mieltä? Puolestako? Tarkistetaan. Tarkistetaan 13 äänestys alkaa. Voiko hän äänestää? No. No niin. Äänestys. Kaikki eivät ole äänestäneet näköjään, mutta oma pahan on valintanne. 49 äänioikeutettu on salissa, vaan 46 on nyt äänestänyt. No, äänestys päättyy. Herra jestas, näettekö? 23 puolesta 23 vastaan. Eli jos ette äänestäneet, niin no, olette se ratkaisevero. Eli hylätty. Sitten 122 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. 122 äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Selvä. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 127 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 128 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Gue ei kukaan nosta kättä, joten tarkistetaan 128. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 129 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 129. Olen pahoillani. Äänestys päättyy hylätty. 130 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan, kaksi puolesta, 132 vastaan. Tarkistetaan 132 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 133 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 134 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 135 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. erittäin hankala keskittyä. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 141 puolesta vastaan. No, tarkistetaan. 141 äänestys alkaa. Onko kellään suklaata tai jotain? Or maybe sugar, no. Tai sokeria, no ei vaiskaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 148 puolesta vastaan. I jumped up pay. Ah, hyppäsin sivun yli, anteeksi, sanoi puheenjohtaja. No, olisi ollut hienoa, mutta no. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 150 puolesta vastaan, vastaan tyhjä hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Missä sitä oltiinkaan? 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 32 puolesta vastaan tyhjää. Ei hajuakaan. Tehdäänpä koneäänestys sitten. 32. Äänestys alkaa. And it is closed. Äänestys päättyy. And it is adopted. Äänestys päättyy, siis hyväksytty kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 40 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53, ei vaan 52. Niin, SD ja EPP äänestivät puolesta, joten sen takia sanoin hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Ette ei 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys Koneistuksen äänestys alkaa. Uh, äänestys Päättyy. Hyväksytty. Bravo. Okei. Okay. Seuraavaksi äänestämme. Digitaalinen Eurooppa-ohjelman perustamisesta 2021-2027. Tarkistus 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvää. 25 koneäänestys on alkanut. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan. Onpa tämä nyt hankala. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Äänestätte ihan ristiin. Tämä on ihan kummallista. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulisin, että hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistaa 30. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 30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 42 ja 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 45 puolesta vastaan. Siis onko SD puolesta? Ei vaan vastaan. Hylätty. Tarvitaan 45. Äänestys on alkanut.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 tyhjää hyväksytty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 54 puolesta va- vastaan tyhjää hylätty, 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 2 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty, kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty, neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Öö, tarkistetaan. Äänestys on alkanut. And is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Pahoittelen. Vaikea, todella vaikea keskittyä. Kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. SDPP vastustivat, kyllä se on silloin hylätty. Pahoittelut. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 ei äänestetä. Loppuäänestys toimitetaan koneäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nyt vielä yksi jäljellä viimeinen. This one is the last one? Okay. Okay, now we are... No niin. Sitten Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen aloitetaan tarkistuksesta 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 60. Äänestys alkaa. And it is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 64 ja 52 yhdessä puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 68 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jos haluatte, mutta mihin asti? 77-23 ensin. Sopiiko? Teillä on eri... No sitten ei voida. 77. Nyt tehdään nopeasti tämä. Teen tämän nopeasti. Kunnioitetaan nyt tuota pyyntöä. 77 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 78 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 79 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty, yksi puolesta vastaan tyhjä, hylätty, kaksi puolesta vastaan tyhjä, hylätty, 23 puolesta vastaan tyhjä, hylätty, 24 puolesta jahas vastaan tyhjä, hyväksytty, 85 puolesta, kuka haluaa tarjosta 24, EPP, totta kai, 24 nyt se siis alkaa. Äänestys alkaa. 84 ja päättyy. Hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 28 ja 28 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 89 ja 100 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 90 ja 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten yhdessä otetaan nämä näette puolesta vastaan tyhjää hylätty, 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 104, 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimmeko ottaa nämä yhdessä? Vihreät. Jos teette blok 121 asti. 121 asti, selvä puheenjohtaja. Eli 106-121 asti blokkina, eikö? ECR vastustaa. Satta 106-111 lyhyt, selvä. 106-11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta. Voimmeko ottaa 113-21 yhdessä Jos kaikille sopii. ECR kyllä, selvä. 113, 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimmeko ottaa yhdessä näitä blokissa? Selvä. Mennään yksitellen 1, 2, 4 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 1, 2, 5 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. nyt voimme ottaa 1, 2, 6, joka on, jossa on eroa suurten ryhmien puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Selvä. Edustaja Gerbrandi, toivottavasti tiedätte mitä teette. Katsoi teidän puolen, kun sanoin, että hylätty äänestys alkaa ja päättyy. Jahas. Eli en voi luottaa hänen. No selvä, hyväksytty. 132 puolesta vastaan tarkistetaan, koska sanoisin, että hylätty, mutta en ole varma enää. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Pitäisikö ottaa 143 asti? Sopiiko?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 Tarkistetaan 1.50. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 2 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 153 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 154 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 1 puolesta vastaan tyhjä, hylätty kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty, kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty, neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjä hylätty, seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty,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 vastaan tyhjä, hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä. hylätty 24 puolesta vastaan tyhjä. hylätty 25 puolesta vastaan tyhjä. hylätty 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty 27 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 31 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 32 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 34 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 36 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 37 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 38 puolesta vastaan tyhjää, Hylätty 39 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 40 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 44 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty 45 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 47 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 49 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta korottanut 51 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Todellako? 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 54. Äänestys alkaa. 54. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mitäs minä sanoin? Kaan Anteeksi. 54, siis 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. And it's closed and it... Äänestys päättyy hyväksytty. Tähän päättyy tämän illan äänestysosio. Kiitos. Ja kokous päättyy, joten mukavaa illan jatkoa nähdään huomenna. Kiitos.